Ja, hallo und guten Nachmittag hier. Hyvää iltapäivää täällä Brysselissä. Huomaan, että monet ovat vielä matkalla tänne, mutta tervehdin nyt kuitenkin kaikkia täällä olevia. Sydämellisesti tervetuloa. Aloitamme kolmen päivän mittaista kokousta. Tässä lähdetään ehkä vähän hitaasti liikkeelle. Kuten aina, ensin hyväksytään esityslista. Se on Teille on lähetetty sähköpostitse se muutos, että kohta viisi käsitellään kohdan seitsemän jälkeen, mutta ennen kohtaa kuusi. Tällainen lykkäys siis, mutta se tuskin meitä häiritsee sen kummemmin tässä aluksi. Esityslista on näin hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ilmoitusasioita ei ole, paitsi se, että meillä on tulkkaus paitsi Viron ja Latvian. Ja sitten kohta kolme jo. Pöytäkirjan hyväksyminen, kuten aina, jos vastalausuita ei ole, niin 6.7. huhtikuuta ja 26. 28. huhtikuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten hyvin tärkeä kohta neljä. Raportti valiokunnan valtuuskunnan matkasta maailman ulkopuolelle Islantiin. Richard Seber kävi kollegoiden kanssa siellä ja hän kertoo nyt tulivuorista ja muista purkauksista Islannissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli yksi tärkeä valtuuskuntamatka tietysti, mutta se oli myöskin hyvin mielenkiintoinen. Olimme muutamassa päivässä siellä, saimme hyvän yleiskatsauksen poliittisesta ja oikeudellisesta tilanteesta, mutta myöskin saimme kuulla, mikä on islantilaisten tilanne tässä katastrofissa. Ja meitä oli vain kolme parlamentin jäsentä EPPstä. Ilmeisesti muut ryhmät pelkäsivät liikaa tulivuorta ja siksi Fernandes Portugalista oli siellä ja Frank Ranskasta. Ja sitten sihteeristöstä oli Öllinger mukana. Ja sitten tietysti oli iso tulkkitiimi mukana meitä auttamassa. No ensinnäkin sisällöstä. Kun ajattelee Islantia, täytyy muistaa hiukan myöskin historiaa ja muistaa, että se itsenäistyi vuonna 1944 Tanskasta ja siksi siellä on edelleen halua olla poliittisesti riippumaton ja viime vuosien tapahtumat, erityisesti pankkikriisi, ovat johtaneet siihen, että viime vuonna esitettiin jäsenyyshakemus. Ja kuten tiedätte, Viime viikolla Strasbourgissa päätettiin, että neuvottelut, jäsenyysneuvottelut aloitetaan Islannin kanssa. Islann on mukana jo Euroopan talousalueessa, eli siellä oikeudelliset kysymykset on jo pitkälti ratkaistu EU-liittymisen suhteen. Ja muutamilla alueilla pitää vielä sopeuttaa. Minä nyt ei löytä edessä, minä luen tässä nyt ihan päästäni näitä ja pääsihteeri varmaan suonteeksi, että hän nyt lukee jotain muuta kuin valmistelutekstin. No sitten, mikä meitä kiinnosti, oli energiakysymykset. No meillähän ja lisäksi tämä lintudirektiivi, kasvi- ja eläindirektiivi. Siellä on jo kartoitusta tehty. Ja sitten on mm, maataloudessa on ollut tiettyjä sopeuttamisongelmia lampankasvatuksen maaseudun ja maaperän erosion osalta. ja sitten kalatalousala on tietysti erittäin tärkeä Islannissa. 70-luvulla Iso-Britannia johtui Islannin kanssa ristiriitaan tietyistä kalastusalueista. Ja jos nyt katsotaan kalataloutta Islannissa, mikäli Islanti liittyy EU-hun. Täytyy miettiä valvontaa, avoimuutta. Nehän toimivat Islannissa erittäin hyvin. Enkä nyt ole kalatalousasioissa mikään asiantuntija, mutta paikan päällä kyllä olin aika vakuuttunut ja uskon, että voisimme ottaa esimerkkiä heidän kalatalouspolitiikastaan. Ja siellä ei ole minkäänlaisia valtion tukia, ja se vaikutti minun enemmän. No siellä on tietenkin paremmat kalakannatkin, mutta tämä ala toimii omillaan ja vaikuttaa merkittävästi myöskin bruttokansan tuotteeseen. No, viime viikolla keskusteltiin täysistunnossa. Islantilaiset ovat erilaisia esimerkiksi niiden valaslajien osalta, joita he pyytävät. Ja eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla nämä ongelmat ja tilanteet ovat täysin erilaisia. Esimerkiksi mitä Australian hallitus on todennut, sehän liittyy eteläiseen pallospuoliskoon. Ne asiat eivät taas sitten pohjoisiin olosuhteisiin. Ja ne valaseet, joita islantilaiset pyytävät, niitä on olemassa vielä noin 80 prosenttisesti, eli tilanne on täysin erilainen. No, jos ajatellaan näitä ympäristöpoliittisia ongelmia, uskon, että nämä asiat saadaan kyllä hoidettua jäsenyysneuvotteluita ajatellen. No sitten energia. Islannissa 10 prosenttia käytöstä energiasta on kestävää energiaa. Siellä on paljon resursseja, maan lämpöä. Ja tietysti Euroopalle olisi mielenkiintoista se, että siellä olisi paljon edullisempaa ja hiilidioksidipäästötöntä energiaa. No meidän täytyy sitten taloudellisesti tarkistaa, pystyisikö Islanti liittymää Euroopan laajuiseen verkkoon ja tietysti on eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita näistä kysymyksistä. Ja todellakin tällainen kestävä energiantuotanto, jota voitaisiin käyttää myöskin Euroopassa. Silloin voisimme säästää hyvin paljon näitä hiilidioksidisertifikaatteja. No sitten ympäristön suojelu on tärkeä kysymys, mutta islantilaisilla on jo oma tapansa toimia – jonka myöskin me voimme hyväksyä. Ja sitten maaperän eroosio. Se on Islannissa aika tärkeä asia. Sieltä on hyvin paljon hävinnyt metsää, oikeastaan kaikki, koska aikaisemmat asukkaat käyttivät metsät hyväkseen. Ja siellä on pyritty, pyritty harjoittamaan maataloutta. No sitten puhumme näistä aikatauluista. Timo Sumo Suomesta oli siellä EUn valtuuskunnassa johtajana. Ja sitten meillä oli tapaamisia eri virkamiesten kanssa, ympäristöministerin kanssa, Svandis, Sadasdottir, ja hän selitti meille, miten hän näkee asiat. Ja hän myöskin vei meidät katsomaan tulivuorta. Ja sitten kävimme myöskin maatilalla. Ja hän kertoi, että 20 000 tonnia on jo peittynyt tuhkaan. Eli se oli todellakin katastrofi näille yksittäisille viljelijöille. Ja nyt täytyy sitten katsoa, miten Islanti reagoi poliittisesti meille eurooppalaisille. Tämä saattaa olla nyt ongelma esimerkiksi lentojen suhteen, mutta poliittisesti tai muuten asialle ei voida mitään. Kyseessä ovat luonnonvoimat ja tämä pitää vain hyväksyä. Ja sitten kansalaisoikeuksien osalta järjestelmä toimii hyvin. Hyvin paljon käytetään kansalaisaloitteita, verkostoitumista, tekstiviestejä. Eli siellä jatkuvasti tehdään tarkistuksia ja siellä on tällainen hätävaroitusjärjestelmä. Ja mielestäni se on hyvin armeijamallinen ja näyttää toimivan. Ja siellä on hyvin hoidettu esimerkiksi nämä tulivuorikysymykset. Ja siinä nyt ensimmäisiä tietoja. Kiitos dem Delegationsleiter Richard Seber. Kiitos oikein sydämellisesti johtaja Richard Seberille. Huomaamme, kuinka innostunut hän on Islannista. Se nähtiin täysistunnossakin, kun valaista puhuttiin. Erittäin perinpohjaista argumentointia ja pätevää, että valaitakin on erilaisia. Toiset ovat uhanalaisia ja toiset ilmeisesti islantilaisten osalta eivät. No tuo merkitään tiedoksi, paitsi jos täällä on joku salissa nyt, joka tuntee valas asiat paremmin. Ympäristön kannalta kuulimme, että siellä tehdään hyvänlaatuista, korkealaatuista työtä. Ja Islannin energiapotentiaali on tietenkin hyvin mielenkiintoista EUnkin silmissä, kunhan niin pitkälle päästään nähdään, haluavatko islantilaiset myös luopua omasta energiastaan niin, että voidaan suorittaa tällaista vaihtoa niin, että ympäristöystävällisempää energiaa saavat ne, joilla sitä ei niin paljon ole. Kalastus, suuri aihe varmaankin neuvotteluissa EUn kanssa myös. Kalastus ja kysymykset. EUn jäsenvaltioiden kiintiöt ja sallitut pyyntimäärät. Tästä varmasti kuullaan, onko tässä tulossa vielä kiistakysymyksiä. Erosio, tämä on nähtävissä silloin, kun metsä on hakattu eikä istutettu uudestaan, ei ainoastaan trooppisilla alueilla, vaan myös esimerkiksi Islannissa. Mielenkiintoista olisi kuulla, mitä siellä tehdään. Nyt onko siellä metsitysohjelmia vai onko se jo liian myöhäistä? luonnonsuojelu, luonnonsuojelualueita, Natura 2000-alueita, biologinen monimuotoisuus varmasti on mielenkiintoinen aihe myös meribiologian osalta. Kiitos oikein paljon tästä raportista. Onko kollegoilla kysymyksiä? Kollega Snellhardt, olkaa hyvä. Ei välttämättä nyt tähän raporttiin liittyen sydämelliset kiitokset siitä, todella tärkeää, että jäsenyysneuvotteluita valmisteltaessa jo saamme lisätietoa tilanteessa. Käytännön kysymys minulla olisi enemmänkin. Jos valtuuskunta matkan paikkoja ei täytetä, kuten tällä kertaa, olisikohan tulevaisuudessa mahdollista, että muut, joita kiinnostaisi lähteä, mutta ovat samasta ryhmästä, voisivat lähteä mukaan Eli niin, ettei sanota, että muita ei saa sinne lähteä, koska se olisi epäsuhdassa, kun jotkut ryhmät eivät lähetä sinne ihmisille paikkoja. No, mitä enemmän ihmisiä siellä olisi, niin sitä enemmän saataisiin kokemuksia. Ehkä useampi silmäpari näkisi myös enemmän, joten olisinko tällainen mahdollista tulevaisuudessa. Kiitos kollega Prodi. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rickardille tästä esitelmästä. Ihan yksi kysymys vain. Jos ymmärsin oikein, niin hän puhui siitä mahdollisuudesta, että uusiutuvista energiavaroista, joita Islannissa käytetään, osa voitaisiin lähettää, erityisestikin juurikin maalämpö voitaisiin, sitä energiaa voitaisiin lähettää Eurooppaan. Ja minkälaisella teknologialla ja minkälaista reittiä pitkin tämä tapahtuisi? Ja, dann haben wir noch die Kollegin Marina. Ja. Sitten vielä kollega Jenna Takista. Um, I'm just very interested in Iceland. Kiitoksia. Islanti kiinnostaa minua ja itse tulen vaalialueelta, jossa kärsittiin tästä tuhkapilvestä, joten toivottavasti tässä asiassa edetään hyvin. No tästä tuulivuoresta tiedän, että se, joka purkautui, oli pienempi ja sitten sen vieressä on isompi tulivuori. Voitteko kertoa, onko mitään varhaisen varoituksen järjestelmä tai jotain suunnitelmaa B, mikäli asiat menevät pieleen? Miten se vaikuttaa teidän talouteen? Ja sitten puhuitte myöskin tästä tuhkasta kärsineestä maanviljelijästä onko sillä mitään arvoa, voidaanko tätä tuhkaa käyttää johonkin, voidaanko se käyttää istuttamiseen tai johonkin tietöihin tai johonkin. Ja, der Delegationsleiter Richard Valtuus, valtuuskunnan puheenjohtaja Richard Seber. Että matka paikkoihin tulee, meillä on kiintiö tietenkin, mutta sihteeristä tietää varmaan paremmin. Tietenkin puolueryhmillä on omat paikkansa. Olisi tietenkin mukava, jos muut poliittiset ryhmät luovuttaisivat paikkojaan, mutta tuo on ehkä hankalasti hoidettava. Ehkä sen koordinaattoreiden kokouksessa piakkoin voitaisiin keskustella tästä. Kyllä siis, jos muut poliittiset ryhmät haluavat luovuttaa paikkoja, niin otamme mielellään ne vastaan. Mitä Prodi? Me olemme puhuneet tai nyt on ajateltu lähinnä, että sähköä voi kuljettaa tällaisten pitkien matkojenkin yli. Nykyteknologiassa ongelmana on se, että me, osa menetetään matkan päällä, mutta nyt on jo käytännön yrityksiä kehitellä sellaisia siirtoverkkoja, joissa energiaa menetetään hyvin vähän. Nyt erityisesti saksalaisten kumppaneiden kanssa ollaan selvittämässä sitä, miten teknisesti voidaan merenpohjaan saada tällaiset siirtoverkot, jotta saadaan hiilidioksidi köyhää energiaa tuotua EU-hun. Vihreä energia Euroopassa tämä kysymys liittyy kaikki siihen, miten energiaa saadaan siirrettyä. Jos tällaiset offshore-ajatukset esimerkiksi halutaan toteuttaa, halutaan käyttää vesivoimaa tai aurinkoenergiaa, niin tämä energia on voitava siirtää jotenkin tehokkaasti. Tämä ongelma meillä on kaiken kaikkiaan, kun ajattelemme niitä energiatavoitteita, joilla meillä on. Ja uusiutuvat energiavarat käsivät usein suurista vaihteluista. Sitä pitää tavoit- tasoitella jo- jollain tapaa. Islannissa kuitenkin tätä energiaa on tarjolla melko vakaasti, jatkuvasti. Mutta nyt ei puhuta siis lämmön siirtämisestä, vaan sähkön. Se, että oliko tämä tulivuori, joka purkautui. Kyllä se niin taisi olla, en uskaltaudu nyt tuota nimeä sanomaan, mutta tuo tuhkapilvi oli lentoliikenteellemme niin vaarallinen, että tuhkaa oli niin paljon ja erityisesti sellaista tuhkaa, joka jäi ilmaan Mä tilaan hyvin pitkään. Hyvin pienistä hiukkasista on kyse, jotka eivät sitoudu muihin hiukkasiin, ja sitä varten tämä tuhka ei laskeudu, vaan jää sinne ilmaan hyvin pitkäksi aikaa. Tämä oli ongelma, että tuhka jäi leijailemaan niin pitkäksi aikaa, ja siksi tämä vaikutti niin pitkän aikaa lentoliikenteeseemme koska siis tuhkaa oli niin kauan todella ilmatilassa. Tämä purkaus sinänsä ei ollut niin valtava. Islantilaisille lentorajoitukset olivat hyvin pieniä, koska tuhkapilvi lähti sieltä Euroopan suuntaan, etelään ja kaakkoon. Siksi lentoliikenneongelmia ei niinkään Islannissa ollut. Kuitenkin alueellisesti paljonkin maatalouden ongelmia. Mistä tuhkaa voidaan käyttää, jos ajatellaan missä muodossa se tipahti sinne pelloille, niin oikein ei voida tehdä mitään, koska se muuttuu lähes tiivistyy betonin kovaksi aineeksi. Se pitää poistaa sieltä koneiden voimalla joten siinä menisi hyvin pitkä ennen kuin sitä voitaisiin käyttää lannoitteena ennen kuin se imeytyisi maaperään uudestaan. Katla, se toinen tulivuori suurempi, joka uhkailee purkauksella islantilaisten laskelmien mukaan. Purkaus on luvassa siksi, että näin on yleensä käynyt. Täällä on tällaisia laskelmia, joita voidaan tehdä siitä, miten todennäköistä on. Mutta katlasta ei tule samantyyppistä niin hienoa pienhiukkasta tuhkaa, joten katla ei vaikuttaisi eurooppalaisiin yhtä pahasti, vaan erityisesti tämä olisi ongelma islantilaisille, koska molemmat ovat jäätiköiden alla ja kun vettä sulaa, niin sieltä tulee niin paljon vettä, että sitä ei pysty oikein kuvittelemaankaan. Jos ajatellaan vapautuvaa energiaa, niin se on hyvin vaikuttavaa jo. Ja tuo purkaus, joka oli ylittää jo monin kerroin kaikki ydinlataukset, joita olisi, joten tämä johtaa valtaviin tulviin, tuhoaa infrastruktuuria, teitä ja niin edelleen. Tämä on ihan selvä. Tämä on siis islantilaisten pääongelma nyt, ei niinkään lentoliikenteen estyminen, vaan tulvat. Ennakkovaroitusjärjestelmä, geologisia mittauksia siellä on niin kuin kaikkialla. Ja todella kukaan ei menettänyt henkeään tässä. Ja sitten kysyttiin, koska todella soitetaan ihmisille, koska evakuoidaan ja niin edelleen. Tässä yhteydessä oli niin, että maanviljelijä soitti ja sanoi, että siellä on purkaus. Seismologeista sitä eivät geologit nähneet, vaan maanviljelijä, joka oli siinä naapurissa, soitti ja sanoi, että nyt se purkautui ja sitten ennakkovaroitusjärjestelmä lähti liikkeelle ja ihmiset evakuoitiin tehokkaasti. Ilmeisesti ongelmana on näin meille sanottiin, että kaikki seismografit eivät ole luotettavia, vaan joskus ihmisten tarkkailun pohjalta voidaan päättää, koska lähdetään, ihmiset kerätään ja evakuoidaan muille alueille. Kiitos. Ja, kleine. Niin. Vielä tulivuoristakin asiantuntemusta – hienoa, että ihminen on joskus tässä konetta tehokkaampi. Ja nyt hyvä sitten, että vaalipiiri ja Brysselin välillä päästään matkustamaan, kun seuraavan kerran tulee suurempia hiukkasia tuhkaa. Sitten seuraavan kohtaan kiitokset sihteeristölle vielä tehdystä työstä. Erittäin hyvää työtä. Me valmistaudumme näin Islannin kanssa käytäviin jäsenyysneuvotteluihin. Seuraavana esitys on kohta viisi. Doing the right things ympäristötarkastusten suunnittelua koskevan yksityiskohtaisen opaiskirjan laatiminen. Meillä on kaksi vierasta sydämellisesti tervetuloa. Jan Tekens, joka johtaa Impelin paremman säätelyn klusteria ja Rob Kramers, joka on yhteisjohtajana Impelin Doing the Right Thing-hankkeessa. Molemmat johdattelevat tähän aiheeseen ympäristötarkastukset EU-ssa. Tämä on meille tärkeä aihe. Kumpi aloittaa? Olkaa hyvä. Jan Tekens, olkaa hyvä. Um, yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme oikein kiitollisia tästä mahdollisuudesta esitellä teitä Impel-verkon tekemää työtä. Esityksemme tavoite on hieman laajempi kuin mitä esityslistalla lukee, mutta tietenkin pitäydymme aika rajoissa. Uskoisin, että teille on jaettu meidän PowerPoint-kalvomme, joten niillä linjoilla pysytään. Aihe, jonka aiomme esitellä teille, on ympäristötarkastusten kehittäminen ja sitten esittelemme joitakin avainprojekteja ja aloitamme Impelin esittely, esittelyllä ja erityisesti tämän impel clusterin jolla annetaan lupia ja suoritetaan tarkistuksia ja harjoitetaan lainvalvontatoimintaa tai täytäntöönpanon toimintaa. Sitten tarkastelemme myöskin projekteja, joiden tehtävänä on parantaa jäsenvaltioissa suoritettavia tarkastuksia. Sitten meillä on tämä Impel Review Initiative, eli IRI, joka on ympäristöviranomaisten vertaisarviointijärjestelmiä. Ja sitten Doing the Right Things, ohjelma, jonka tehtävä on auttaa ympäristötarkastusviranomaisia. Kuten näette, Intelin kuuluu aika paljon jäsenvaltioita ja siellä on yksi virhe, josta pyydän anteeksi. Nimittäin meitä on oikeasti 32 maata eikä 34 niin kuin tässä lukee 34, 32 maata EU-valtiot, äh, Kroatia, äh, Fyrom ja Turkki ja sitten Norja ja vielä ihan viime aikoina mukaan on tullut myös Islanti juuri niinä aikoina, kun tuo tulivuori alkoi purkautua mutta olemme iloisia toki, että Islanti on nyt mukana. Me olemme kansainvälinen voittajatavoittelematon järjestö, joka muodostuu näiden 32 valtion ympäristöviranomaisista. Ja olemme olleet 2008 vuodesta lähtien oikeushenkilö. Aivan lyhyesti sitten verkostomme yleisestä tehtävästä. Meidän tarkoituksenamme on edistää tehokkaampaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista, ja sitä tehdään eri tavoin. Ensinnäkin haluamme kehittää hyviä käytänteitä ja tarjota ohjausta ja työvälineitä, työkaluja viranomaisille Euroopassa ja yritämme rohkaista ja helpottaa kapasiteetin rakentamista, koulutamme tarkastajia ja valvojia, suoritamme yhteisiä valvontaprojekteja, eli viranomaiset yhdessä suorittavat tarkastuksia ja muita valvontatoimia. Me edistämme myöskin kansallisten verkostojen kehittämistä ympäristöalalla viranomaisten piirissä. Tällä tavoin stimuloimme myös maiden sisäistä toimintaa. Haluamme tarjota myöskin palautetta lainsäätäjille siitä, kuinka EUn ympäristölakia voidaan panna täytäntöön tehokkaalla tavalla – ja tarkastelemme sitten uusia innovatiivisia sääntely- ja ei-sääntelyvälineitä. Verkostomme siis suorittaa projekteja noin 15-20 projektia vuosittain. Ja nämä projektit ovat avoimia myös muille kuin jäsenillemme, eli ympäristöviranomainen, kuka tahansa, missä tahansa maassa toimikin, voi osallistua näihin hankkeisiin. Sitten aivan lyhyesti organisaatiosta vielä. Kuten totesin, ihan viime aikoina meistä tuli oikeushenkilö, eli me olemme voittajatavoittelematon yhdistys. Meillä on vuosikokous tai yleiskokous ja siellä kaikki impel jäsenvaltioiden ympäristöviranomaiset kokoontuvat keskustelemaan hankkeiden suunnittelusta. Sitten meillä on myöskin tarkkailijajäseniä näissä kokouksissa. Ne ovat komissiosta, Euroopan komissiosta, OECDstä ja muista ympäristöverkostoista. No sitten meillä on hallitus, joka hallinnoi verkoston päivittäisiä toimia. Meillä on ammattimainen sihteeri ja sihteeristö siellä, mutta suuri osa työstä tehdään näissä kolmessa klusterissa. Palaan siihen hetken päästä tarkemmin. Meillä on vuosittainen työohjelma ja kuten totesin, päätoimintamuotoimen projektit. Meillä on kolmen vuoden välein suuret, suuria konferensseja. Ne järjestämme yhdessä Euroopan komission kanssa ja tarkoituksena on levittää projektiemme tuloksia laajemman yleisön tietoisuuteen. Tärkeää on mainita myös se, että meillä on tällainen MOU yhdessä Euroopan komission kanssa. ais sopimus siis Euroopan komission kanssa. No sitten mennään kalvolle numero kuusi. Meillä on kolme klusteria tässä yhdistyksessämme ja ne keskittyvät eri aloihin. Ensimmäinen klusteri keskittyy lupa, lupien myöntämiseen ja tarkastuksiin ja valvontatoimiin. Se on hyvin laaja toimiala. Eli me harjoitamme valvontatoimintaa ja lupien myöntämistä. Valvontatoiminnassa keskitymme ympäristötarkastusten minimikriteerien suositukseen eli tähän RMCEIhin. Se on hyvin tärkeä viitekohta työllemme, mutta me pyrimme myöskin parantamaan luvan myöntömenettelyä IPPC-direktiivin nojalla esimerkiksi. Kakkosklusteri koskee jätteen rajat ylittäviä kuljetuksia. Se on erityinen klusteri, joka keskittyy nimenomaan näihin toimiin. Ja tässä klusterissa suoritetaan yhteisiä valvontaprojekteja, eli pyrimme tar- parantamaan tarkastustoimintaa juuri tällä aihealueella ja pyrimme parantamaan myöskin kapasiteetin rakentamista. Ja kolmas klusteri on sitten paremman sääntelyn klusteri, ja sen tavoitteena on antaa viranomaisille palautetta EU-lainsäädännön täytännönpanosta ja käytännöllisyydestä. Sitten meillä on tällainen tarkastuslista, jolla voidaan arvioida lainsäädäntöä. Ihan viime aikoina on IPPCn uudelleen sääntely esimerkiksi otettu siinä tarkastelun alle. No sitten haluaisin keskittyä ensimmäisen klusterin toimintaan, eli tähän valvonta toimintaan ja täytäntöönpanotoimintaan. Ja kuten totesinkin, niin tämä klusteri on se, jossa valvonta- ja tarkastustoimet pohjaa työskentelynsä enimmäkseen RMCEI-suosituksiin. Tehän tiedätte, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen ja nyt komissio uudelleen tarkastelee sitä. Ja Impel on tällaisena tarkastusviranomaisten verkostona antanut muutama vuosi sitten pohjan näille suosituksille niin, että saataisiin aikaiseksi minimikriteerit ympäristötarkastuksille ja sitten ne otettiin huomioon näissä varsinaisissa suosituksissa. Sitten olemme äh, käynnistäneet tai ohjanneet lukuisia tarkastustoimia äh, koskevia projekteja. Sitten meillä on myöskin vertaisarviointiprojekteja, joilla tuetaan ympäristöviranomaisia heidän työssään. Sanon siitä hieman vielä lisää muutaman hetken kuluttua. Ja sitten olemme kehittäneet ohjausasiakirjan ympäristö- ja terveysviranomaisille täytäntöön panoa varten. Ja yksi näistä ohjausasiakirjoista liittyy suositus tarkastusten suunnittelemiseen juuri tämän Doing the Right Things-aloitteen äh, kohdalla. Nyt sitten tämä uudelleen tarkastelu on käynnissä komissiossa. Näiden suositusten osalta olemme esittäneet teksti äh, ehdotuksia suositusten vahvistamiseksi. No sitten muutama sananen Impelin uudelleen tarkastelusaloitteesta Se on ää, vapaaehtoinen järjestelmä, johon jäsenvaltiot voivat osallistua. Sen tarkoituksena oli vahvistaa tiettyjä määräyksiä, joiden nojalla jäsenvaltioiden pitäisi tukea toisiaan näiden säännösten täytäntöönpanossa, raportoida ja antaa neuvoa tarkastajille jotta voitaisiin paremmin vaihtaa ja levittää parhaita käytänteitä. Tällainen neuvontaohjelma tai skeema olisi tarkoituksena saada aikaiseksi, jolla voidaan tarkastuksia helpottaa. Impel Review Initiative, eli tämä aloite, on sellainen, että sillä on tiettyjä etuja. Se antaa viranomaisille nopeaa ja ammattimaista tukea operatiivisessa toiminnassa. Siinä voidaan määritellä eh, ihan tietty kohdealue. Tietty viranomainen voi olla tietyssä kehitysvaiheessa esimerkiksi, ja se haluaa saada viranomaisilta muista maista neuvoa tietyissä kysymyksissä, joita se haluaa kehittää eteenpäin omassa maailmassaan. Se on mahdollista. Siinä myöskin korostetaan parhaita käytänteitä ja myöskin eh, edistää paran, parannusten ja kehi, kehitysaskelten ottamista. Eli siinä on paljon suosituksia, jotka voivat auttaa viranomaisia parantamaan omaa organisaatiotaan. Ja tärkeää on myös, että muut viranomaiset voivat oppia näistä suosituksista ja hyvistä käytänteistä ja soveltaa niitä omaan organisaationsa. Impel Review Initiative suoritettiin aika monessa maassa Viime vuonna Portugalin tarkastusviranomainen järjesti tällaisen IRIin ja tänä vuonna slovenialaiset aikovat järjestää samanlaisen ja myöskin alueelliset tarkastajat Romaniassa, ensi vuonna Latviassa ja Kroatiassa järjestetään IRI. IRI on sellainen järjestelmä, jota haluaisimme jatkaa tulevaisuudessakin. Pyrimme parantamaan sitä edelleen niin, että se houkuttelisi yhä enemmän äh, jäsenvaltioiden viranomaisia mukaan. Ja olemmekin onnistuneet saamaan mukaan monia uusia valtioita, jotka soveltavat IRItä. Meillä on kyselykaavate, joka, joka IRIssä jaetaan ja täytetään, ja tämän tämän nojalla käydään keskustelua ja kehityskeskusteluja sitten viranomaisten ja arviointitiimin välillä johdonmukaisella yhtenäisellä tavalla. Tämä kyselykaavake, jolla suoritetaan vertaisarviointia, tarkasteltiin viime aikoina ja se on linjassa tämän Doing the Right Things-ohjekirja sen kanssa. Ja annankin tässä vaiheessa puheenvuoron sitten kollegalle, joka kertoo tästä projektista muutaman sanasen. Thank you for this uh, opportunity to, uh, to present. Kiitoksia, että voimme nyt esitellä tämä Doing the Right Things aloitetta. Se on Impelin hanke ja se liittyy ympäristötarkistusten suunnittelemiseen. Sitä johdetaan Alankomaista, mutta yhteistyössä Britannian, Irlannin, Portugalin, Kreikan, Saksan, Ruotsin, Espanjan, Puolan ja Unkarin kanssa. Ne kaikki ovat osana tätä hanketta. Minun osassani esitelmää puhun lyhyesti tärkeimmistä suunnitteluhankkeista, tästä itse hankkeesta ja sitten puhun vähän yksityiskohtaisemmin siitä, miten näissä asioissa toimitaan. Tämä liittyy kaikki ympäristötarkistuksiin ja ympäristösuunnitteluun. Ja viimeisessä osassa puhun sitten tämän ohjekirjan eri osista. Doing the Right Thingsin tärkein saavutus oli tämä kohta yksityiskohtainen opaskirja. Ja meillä on erilaisia tarkoitusjärjestelmiä eri jäsenvaltioissa, joten tämä opaskirjakin on hyvin joustava. Ja mielestäni tässä on onnistuttu. Opaskirjan pitäisi auttaa velvoittaa jäsenvaltioita noudattamaan suunnitelmia liittyen miniminormeihin ympäristötarkistuksessa. Sitten sivulla 13 tärkeimmät asiat on otettu esiin. Ja me nähdään, että tarkastajien resurssit ovat puutteellisia ja kuitenkin vastuuta on hyvin paljon. Ja siksi on tärkeää, että heidän toimintansa on mahdollisimman tehokasta. Ja siksi meillä pitää olla painopistealueita. Sitten kun on mietitty prioriteetteja, täytyy keskittyä siihen, mitä haluaisimme itse asiassa saada aikaan ja millä tavalla. Ja sitten kaikki tämä yhdistyy tarkistussuunnitelmassa. Ja seuraavassa kalvossa näkyy tämän hankkeen rakenne. Siihen meni neljä vuotta. Se alkoi vuonna 2006 ja se saatiin päätökseen viime vuonna. Ja vuonna 2006 me katsoimme, millä tavalla jäsenvaltiossa mietitään näissä kysymyksissä painopistealueita, kun me katsoimme parhaita käytänteitä ja tulimme johtopäätökseen, että opastusta tarvitaan ja siksi me toimimme näin vuonna 2007. Silloin kehitimme tämän kohta kohdalta opaskirjan. Ja sitten Doing the Right Things 3, joka kesti kaksi vuotta. Se liittyi täytäntöönpanoon. Ja aluksi meillä oli asiantuntijoiden ryhmä, me näytimme tätä opaskirjaa useille asiantuntijoille eri jäsenvaltioissa ja pyysimme, että he kävisivät sen läpi jo, ja että suunnitelman mukaan voidaan tehdä tarkistuksia. Ja sitten piti tehdä parannusehdotuksia. Ja näin me paransimme opaskirja entisestään. Ja kun katsoimme, että se oli niin hyvä kuin se voi olla, toimitisimme sen eteenpäin ja aloitimme koulutustilaisuuksia. Kutsuimme 40 asiantuntijaa valtaosasta jäsenvaltioita ja he saivat koulutusta kolmen päivän alan ajan tätä metodologiaa ajatellen. Vuonna 2009 aloitettiin täytäntöönpanon vuosi. Meillä oli työpajoja ja mahdollisuuksien mukaan yritimme tukea eri jäsenvaltioita täytäntöönpanossa. Ja kuten tuli jo esille, Meillä oli myöskin IRI-aloitteita ja Do the Right Things-metodeita käytettiin niissä. Ja sitten Impelin nettisivulla on vaihdettu hyviä käytänteitä, joita on jo käytössä. Sitten ympäristötarkistussykli sivulla 15. tämä tarkistussykli tulee suosituksista. Siellä on erilaisia klustereita, esimerkiksi täytäntöönpano, raportointi, arviointi, suunnittelu. Ja tästä on tehty tällä sykli, jonka näette sivulla 15. Ensimmäinen laatikko, suunnittelu. Suunnittelu liittyy siihen, mitä meidän tulee tehdä, mikä on kaikkein tärkeintä ja mitä haluamme saavuttaa ja milloin. Seuraava laatikko. Toteutuspuitteet. Se on tarkoitettu tarkistajille. Se liittyy koulutukseen, tiedottamiseen, siihen, että on riittävästi välineitä ja että säännöt ja ohjeet on saatavilla. Sitten kolmas laatikko, Täytätyönpano ja raportointi. Se liittyy itse tarkistuksiin paikan päällä, tarkastusraportin laatiminen ja varastointi. Ja sitten neljänneksi suoritusten arvioin valvonta, eli miten raportoidaan tuloksista, joita on tehty tarkastuskohteissa, ja miten voidaan arvioida näitä suorituksia tavoitteiden mukaisesti. No, tällainen ympäristötarkistussykliä katsoessa nähdään, että suunnitelmaosa onkin hiukan monimutkaisempi. Ja huomasimme, että suunnittelun osalta voidaan havaita toinen sykli, ja se näkyy sitten sivulla 16. Eli ensinnäkin pitää kuvata, mitä tehdään, mikä on vastuualue, mitkä ovat painopistealueet, mikä on tärkeintä ja mitä halutaan saada aikaan ja millä tavalla. Kohdassa 1c. Ja sitten kaikki tämä näkyy tarkistussuunnitelmasta. No sitten zoomataan seuraavalla sivulla tähän sykliin, sivulla 17. Käymme läpi nämä eri kohdat Eli 1a, kontekstin kuvaaminen. Eli meidän täytyy katsoa ensinnäkin, mitkä ovat tehtävät ja vastuualueet, ja mikä on tavoite, mutta mitkä ovat sitten kansallisen tason tavoitteet. Ja täytyy kuvailla, mikä on maantieteellinen alue, josta ollaan vastuussa. Ja sitten täytyy kerätä tietoa ympäristön tilasta, ja miten on noudatettu sääntöjä omalla alueella tai omassa maassa. Ja sitten voidaan miettiä painopistealueita. Ja tähän liittyy riskien arviointi. Tämä myöskin otetaan mukaan ympäristödirektiiviin, artikla 23. Siellä on kohta, joka liittyy tarkistuksiin ja sielläkin on todettu, että riskiarviointi on välttämätöntä tarkistusten yhteydessä. Eli painopistealueiden lukkoon on asia, joka liittyy riskien arviointiin. Ja sitten näitä tuloksia voidaan käyttää hyväksi luokittelussa ja tietysti täytyy katsoa myöskin, kuinka paljon resursseja on käytössä. Sitten laatikko 1c, tavoitteiden ja strategioiden määrittäminen. No kun tietää, mikä on tärkeää, sen jälkeen täytyy miettiä, mitä oikeastaan haluaisi saada aikaan. Eli meidän täytyy miettiä tavoitteitamme ja tehdä niistä mahdollisimman älykkäät. Se, mitä haluamme saada aikaan, No tietysti meidän täytyy myöskin määritellä, miten päästään tavoitteisiin ja miten voidaan toimia mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämä ei ole pelkästään käyntejä paikan päällä. Meidän täytyy myöskin miettiä viestintää. Ja sitten viimeinen laatikko 1D. Siinä kaikki sitten yhdistyy. Ja kun tarkastussuunnitelma on tehty, sehän on yleisölle julkinen, mutta meillä on myöskin tarkistusaikatauluja ja myöskin tarkastelu ja valvonta on tärkeää, koska kun on mietitty jonkinlainen tarkastuskausi, sielläkin täytyy katsoa, että kaikki on ajan tasalla ja että ollaan pääsemässä asetettuihin tavoitteisiin ja täytyy katsoa, tarvitaanko lisätarkistuksia. sitten viimeinen sivu liittyy tähän opaskirjaan itseensä. Eli tästä näkyy, miten opaskirjassa on eri osia. Siinä on kolme päälukua. Luvussa kaksi on tietoja näistä suosituksista. Ja luvussa kolme. Tämä on yhdistetty tähän tarkastussykliin, joka on kehitetty. Ja luvussa neljä. Mennään sitten enemmän yksityiskohtiin asioissa, jotka liittyvät kontekstien miettimiseen, tavoitteisiin, prioriteetteihin, suunnittelun ja tarkastelun Eli mitä pidemmälle lukee tätä kirjaa, sitä yksityiskohtaisempaa tietoa sieltä löytyy. No kaikki nämä tiedot löytyvät myöskin niin paljon nettisivuilta. Ne ovat aivan uudet sivut. Ja koko opaskirja on myöskin saatavana netissä. Kiitos. Merci. <coughs> Merci beaucoup de... Kiitoksia tästä esityksestä. Haluaisiko lopattaa nyt puhua tässä vaiheessa vai kollegoidemme jälkeen? The floor. Kiitos oikein paljon, että sain puheenvuoron. Me olemme komissiossa sitä mieltä, että Doing the Right Things-projekti on yksi kaikkein hyödyllisimmistä Impelin hankkeista, koska silloin käsitellään erittäin tärkeitä suunnittelu, täytäntöönpano- ja toteutustoimia ympäristötarkastusten osalta. Ja ympäristötarkastusten tulee olla oikein toteutettuja. Samalla niitä pitää jatkuvasti parantaa ja saada tehokkaammaksi, koska tässä on nyt hyvät linkit vähimmäiskriteerien luomisen osalta ja Doing the Right Things-hankkeen osalta. Komission tekemässä tätä työtä nyt läheisessä yhteistyössä Impelin kanssa ja mahdollisesti saamme lisää hyötyä näistä hankkeista, joita on nyt toteutettu. Mitä tulee tämän suosituksen uudelleen tarkasteluun? Kiitos. Merci, kiitos. Kiitoksia. Kuka haluaa puhua? Peterle. Hvala lipa, gospa eh, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olin iloinen kuullessani tämän esityksen ja vaikutelmani on se, että tämä organisaatio tekee todellakin niitä oikeita asioita. Haluaisin tietää, minkälaista tietoa eniten tarvitaan tai halutaan ja minkälaista tietoa te tarjoatte ja minkälainen tieto on uskoaksenne eh, tarpeellisinta ja minkälaiset asiat ovat hankalimpia käsitellä? Onko muita kysymyksiä? Ei. No, minulla on yksi kysymys ennen kuin päästään teidät vastaamaan. Viime vuonna tavoituksena oli luoda nopean toiminnan joukot, muistaakseni 8. lokakuuta, eli luoda toimintajoukot näihin tarkistuksiin ja myöskin tavoitteena oli saada aikaan direktiivi liittyen näihin ympäristötarkistuksiin. Eli missä nyt mennään? Ja sitten vielä toinen kysymys. Kun huomaatte, että on huomattavia puutteita siinä, miten sääntöjä on sovellettu, onko silloin jonkinlaisia sääntöjä komissiossa, joita noudatetaan? Eli osoittaako komissio ja jäsenvaltiolle jotenkin, että näitä sääntöjä tulisi nyt noudattaa hiukan paremmin? Ai Seber oli vielä pyytänyt puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Komission edustajalle minulla olisi kysymys. Miten nämä tiedot, joita syntyy verkostossa, miten ne työstetään komission työhön mukaan? Miten se nähdään ehdotuksista, minkälaisia muutoksia voidaan nähdä verrattuna tilanteeseen ennen Impelin tutkimusta tai aloitetta. Pardon. Les questions s'adressaient tant... Euh, Eli nämä kysymykset olivat sekä ensimmäiselle että toiselle puhujalle. Eli ehkä komissio voisi vastata ensin ja sen jälkeen sitten tämän verkoston edustaja. Eli Patas, jos vastaatte nyt tähän Severin kysymykseen ja myöskin omaan kysymykseen. Thank you, Chair. <clears throat> um. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission tiedonannon 2007 vuodelta perusteella uudelleen tarkastelu on nyt käynnissä – komissio suorittaa vaikutusarviointeja eri vaihtoehtojen osalta, eli emme tarkastele pelkästään olemassa olevan, olevien suositusten muuttamismahdollisuutta, vaan tarkastelemme muitakin mahdollisuuksia. Ne koskevat esimerkiksi suositusten mm, mahdollista muuttamista horisontaaliseksi välineeksi. Mutta suosittu, suositukset voisivat olla sellaisia, että niihin lisätään kohdennettuja alakohtaisia tarkastusvaatimuksia niiden alojen kohdalta, joilla tarvitaan eniten tällaisia oikeudellisesti sitovia tarkastusvaatimuksia. Eli ei pel- näitä eri vaihtoehtoja tarkastellaan ja myöskin hieman laajemmassa kontekstissa. Tuloksia ei tällä hetkellä vielä tiedetä, mutta odotamme, että ulkoinen vaikutusarviointi, jonka olemme antaneet tehtäväksi, saadaan valmiiksi ehkäpä syyskuussa kesän lopulla. Ja meidän oma vaikutusarviointi on valmis myöskin tämän vuoden syksyllä. Ja riippuen sitten, mihin suuntaan kehitys etenee, odotamme, että oma ehdotuksemme esitetään ensi vuoden alussa. Tietenkin olemme ottaneet huomioon ja edelleen otamme huomioon ehdotukset, joita Euroopan parlamentti teki viime vuonna mutta toistaiseksi on vielä ennen aikaista ryhtyä sanomaan mitään johtopäätöksistä. Kiitoksia. Merci, euh, monsieur Dickens. Kiitoksia sitten Dickens. Yes, thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Mitkä maat tarvitsevat tämän apua. Tämä varmaan vaihtelee aiheen mukaan, mutta mitä tulee tarkastustyön parantamiseen kaiken kaikkiaan, valvontaviranomaisten luomiseen ja niin edelleen, niin kyllä uudet jäsenvaltiot saavat hyötyä kokemuksesta, jota on vanhoissa jäsenvaltioissa eri ohjelmista näin varmasti hyödytään. Joissain muissa aiheissa taas voi olla, että Uudet ja vanhat jäsenvaltiot hyötyvät yhtä paljon samalla tavalla IPCC sikatilojen osalta tehdyn tutkimus ja varmasti kaikki pitivät tätä tietoa ihan hyödyllisenä. Kaikki pystyivät oppimaan tästä kokemuksesta. Varmasti toivomme, että meidän työmme ja kokemuksemme syötetään poliittiseen työhön, että se saadaan komission virkamiesten tietoon. Usein komission virkamiehet tekevät läheistä yhteistyötä vetomuksia esittävien kanssa, joten näin toivomme, että voimme saada asiantuntemustamme mahdollisimman hyvin poliittisenkin prosessin käyttöön. Suosituksista ehkä kuten sanoin, käytännön kokemuksemme pohjalta, kun olemme tehneet nykysuosituksen pohjalta työtä, niin on tehty melko paljon konkreettisia tekstiehdotuksia siihen, miten suositusta voitaisiin parantaa, koska käytännössä totesimme, että jotkut tekijät eivät olleet niinkään selviä. Me teemme siis melko paljonkin suosituksia. Toivon, että ne otetaan hyvin vastaan. Lisäksi toivomme johdonmukaista lähestymistapaa näihin tarkastuksiin, koska toisaalta meillä on suositus, toisaalta nähdään, että direktiiveissä ja asetuksissa tarkastuksiin kohdistuvat vaatimukset on sinne sisällytetty. Se on hyvää kehitystä meidän kannaltamme, mutta tietenkin huolenaiheena on se, toimitaanko nyt yhdenmukaisesti, johdonmukaisesti niin, että tarkastajat jäsenvaltioissa, jotka tekevät käytännön työtä ja täytäntöönpanevat eri direktiivejä asetuksia, voivat noudatella yhtäläistä johdonmukaista mallia, joka sopii aina nyt suositukset tulevaisuudessa direktiivi tarkastuksista voisi tulevaisuudessa pyrkiä siis siihen, että saadaan tällainen kokonais lähestymistapa ympäristötarkastuksiin, joka olisi siis johdonmukainen. Kiitos. Sitten Seber vielä. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt ihan ymmärtänyt tätä yhtä kohtaa, ehkä se voitaisiin toistaa. Eli käsittääkseni tässä on kyse paremmasta sääntelystä, eikä pelkästään ole keskitytty tarkistuksiin, Eli miten komissio pitää huolta siitä, että tämän projektin tulokset otetaan mukaan lainsäädäntötyöhön? Ja miten se sitten toteutetaan käytännössä teknisesti ympäristölainsäädäntö mukaan ottaen? Meidän pitää yrittää siis parantaa sitä, että nämäkin Impelin tulokset vaikuttavat lainsäädännön parantamiseen. Ja meidän pitää huolta tästä tarkistuksesta ja myöskin pitää huolta siitä, että jäsenvaltiot soveltavat sitä oikealla tavalla. Lapata, pystyttekö vastaamaan tähän kysymykseen? Olkaa hyvä. Äh, ja gerne nehme ich noch einmal dazu Stellung. Ähm, das ist Impel-Projekt. Niin, mielelläni. Impel-hanke Doing the Right Things toteutuu ykkösklusterin osalta, kun puhutaan tarkastusten täytäntöönpanosta, lupamenettelyistä ja niin edelleen. Se ei suoraan koske tätä paremman säätelyn klusteria kolme. Tulokset tästä Impelin työstä. Impel on tehnyt työtä eri Impel-hankkeissa viiden vuoden ajan ja nämä tulokset, kun suositusta uudelleen tarkastellaan, otetaan uudestaan tarkkaan tutkittavaksi tässä on ollut suunniteltu myös ensimmäistä tapaamista Impelin ihmisten kanssa, jotta voidaan pohtia sitä, miten paljon potentiaalia on parantaa suositusta tässä mielessä. Suositus ei tietenkään nyt koske yksinomaan tätä mutta suuri osa liittyy juuri näihin kysymyksiin, joten lähiviikkoina järjestetään erityiskokous komission ja Impelin välillä. Kiitoksia. Muita kysymyksiä ei ole. No, haluaisin kiittää Tikensiä ja Kramersia ja komission edustajaa tästä mielenkiintoisesta keskustelusta tärkeästä aiheesta. Se liittyy meidän tekemisemme tehokkuuteen. Ja sitten seuraavaksi siirrymme kohtaan viisi esityslistalla. Kyseessä on suullinen kysymys Evansin mäkevänä Schnellhartilta liittyen lihatarkastuksiin. Eli ensimmäisen puheenvuoron saa komissio. Jos Pudelet on paikalla. Très bien, merci. vous avez la parole, monsieur. Oui, merci. Niin teillä Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin tässä aluksi vastaisin kolmelle kollegoille, jotka ovat esittäneet tämän suullisen kysymyksen ja sanoisin, että komission viime heinäkuussa esittelemä raportti on liittyy hygieniapakettiin, eli kaikki säännöt, jotka liittyvät elintarvikehygieniaan ja erityisesti jotka liittyvät teurastamoiden tarkastuksiin. Ja tässä raportissa ei ollut lainsäädäntöehdotuksia tai mitään muutosehdotuksia tämänhetkiseen sääntelyyn. Ja raportissa ei ollut mitään komission kantaa myöskään liittyen mahdollisiin muutoksiin. No sitten vastaan tähän kolmen parlamentin jäsenen kysymykseen. No tässä oli neljä kysymystä, vastaan niihin kaikkiin. Ensinnäkin kysymys, joka liittyi elintarvikeviraston suhteeseen siihen, miten jäsenvaltiossa on sovellettu elintarviketurvallisuuslainsäädäntöä. Ja no, ei ole mikään salaisuus, nämä raportit ovat julkisia, että komissio myöntää, että puutteita on jäsenvaltioiden täytäntöönpanossa, mutta supistettu budjetti, joka liittyy näihin tarkastuksiin, ja se, että myöskään henkilöstä ei ole riittävästi jäsenvaltioita, ei kuitenkaan ihan täysin selitä sitä, miksi täytäntöpano on ollut puutteellista jäsenvaltioissa. Ja tilannehan on pahentunut viimeisen puolentoista vuoden aikana. Ja jäsenvaltioiden on vähennettävä henkilöstöä talouskriisistä johtuen. Ja oli kyse sitten jäsenvaltioista tai yhteisöstä. Ikävä kyllä henkilöstöä on ryhdytty pienentämään. Lähes kaikki hallitukset Euroopan unionissa ovat toimineet näin, erityisesti näiden tarkistusten osalta, ja se on tietysti ongelmallista, mutta on myöskin toisia selityksiä, esimerkiksi tarkastajien koulutus, riittämätön täytäntöönpano. Ja tämä nyt osoittaa, miksi on erilaista, erilaisia tilanteita eri jäsenvaltioissa. No, mutta tämä on tärkeä aihe, joka meitä huolestuttaa ja me toimimme tässä paljon. Eli yhdenmukainen toiminta jäsenvaltioissa, oli kyse sitten vanhoista tai uusista jäsenvaltioista – Eli pitäisi yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa soveltaa näitä sääntöjä, mitä tulee elintarvike turvallisuussääntöihin. Tämä on meidän yhteinen huolenaiheemme ja tämä nyt nähtiin jo edellisessä keskustelussa. Mutta koska meillä on tämä elintarvikevirasto, meillä on valokuvia tilanteesta eri jäsenvaltioissa ja me toimimme, jotta tilanne saadaan korjattua. Sitten toinen kysymys eli tarkastusten riippumattomuus. No tietysti olemme samaa mieltä kuin nämä kolme jäsenvaltiota, että teurastamoiden tarkastusten tulee oltava, olla riippumattomia. Tehän tiedätte, että teurast, siipikarjan teurastamot voivat käyttää yritysten henkilöstöä, jotka ovat saaneet erityiskoulutuksen, joka on samanlainen kuin viralliset avustajat, joista, joiden koulutuksen ministeri on maksanut, ja nämä sitten toimivat näiden eläinlääkäritarkastajien alaisuudessa. Mutta näin ei kuitenkaan saa toimia punaisen lihan teurastamoiden osalta, siis naudanliha, sianliha, hevosenliha ja niin edelleen. Eli tällä hetkellä tilanne on tältä osin selvä. Ja jos ajatellaan nyt näitä eläinlääkäritarkastuksia, nämähän liittyvät siihen, että henkilöstöä ei ole riittävästi käytettävissä. Ja tehän tiedätte, että komissio on vuonna 2008 tilannut arvioinnin ja ulkopuolinen taho teki tarkistuksen kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kun ajatellaan näitä tarkistuskuluja, ne vaikuttivat aika monimutkaisilta jäsenvaltioissa. Ja arviointi osoitti, että näitä sääntöjä sovellettiin hyvin eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Meillä on nyt käynnissä vaikutusten arviointi ja haluamme saada muutosehdotuksen tämänhetkiseen lainsäädäntöön. Se nyt on ollut voimassa kymmenisen vuotta eikä se enää sovellu tämänhetkiseen taloustilanteeseen. Ja lainsäädäntöehdotus on tulossa tänne parlamentin ja neuvoston sitten vuonna 2011. Kolmas kysymys. No nämä yksityiset avustajat punaisen lihan alalla. Ja tähän vast- viittasinkin edellisessä vastauksessani, mutta niin toteaisin vielä, että näiden avustaj- yksityisten avustajien käyttö eläinlääkäritarkastusten yhteydessä ei ole mikään syy tinkiä elintarviketurvallisuusnormeista. Se ei ole mikään vaihtoehto. Me emme voi alentaa valvonnan tasoa eläinten terveyden osalta tai eläinten hyvinvoinnin osalta. Ja toistan vielä, että näin on toimittu tällä hetkellä ainoastaan joissain siipikarjateurastamoissa, mutta hyvin vähäisesti, koska kansallisten viranomaisten on hyväksyttävä jokainen taho, joka pyytää tällaista. Se ei ole mikään automaattinen erikoislupa kaikille toimijoille. Ja tämä aiheuttaa ongelmia jäsenvaltioille, jotka ovat valinneet tämän vaihtoehdon, jos nyt katsotaan vaikka vientiä kolmansiin maihin. Monissa kolmansissa maissa ei tunnusteta tällaista toimintatapaa, ja siellä vaaditaan, että olisi jatkuvia tarkistuksia viralliselta taholta ja jos on yksityisen tahon henkilöitä mukana tietyissä töissä, jos katsotaan vaikka näitä kuolinsyyn tutkimuksia teurastamoissa, tällöin nämä maat eivät enää halua tuoda lihaa omaan maahansa. Ja tämä tietysti vähän rajoittaa myöskin tätä toimintaa jäsenvaltioissa. No sitten neljäs kysymys. Tehän tiedätte, että viime marraskuussa neuvosto pyysi, että komissio tekisi konkreettisia ehdotuksia liittyen tarkastusten tehostamiseen ennen ja jälkeen teurastamisen teurastamoissa liittyen kaikkiin eläimiin, siipikarjaan suuriin eläimiin. Ja me esitimme kysymyksiä EFSAlle erilaisia kysymyksiä liittyen tämänhetkisten tarkistuksen hyviin ja huonoihin puoliin ja siihen, miten voitaisiin muuttaa tätä järjestelmää. Ja me odottelemme nyt näitä vastauksia vuoden 2011 ja 2012 puolivälissä, koska meidän täytyy kuitenkin nyt sopeutua tämänhetkiseen tilanteeseen. Kaikki tarkastussäännöt teurastamoissa laadittiin joko ennen, ennen toista maailmansota tai vähän sen jälkeen 50-60-luvuilla. Ja silloin ajateltiin lähinnä eläintauteja, joita ei oikeastaan enää ole olemassakaan jäsenvaltioissa. Esimerkiksi tuberkuloosi nautaeläimissä, joka on hävinnyt lähes kaikista jäsenvaltioista kahta jäsenvaltiota lukuun ottamatta. Ja yksi tapaus on tullut esiin, mutta se on kuitenkin lähestulkoon hävinnyt kaikista jäsenvaltioista. Ja sitten kaikki toimit, joita on tehty näiden tautien havaitsemiseksi, alkavat olla turhia. Eli pitääkö näitä toimia jatkaa vai ei? No, EFSA sitten toimittaa tästä lisätietoja. Ja sitten meillä on konferensseja, jotka on aloit, joita on aloitettu järjestää. Ensimmäinen konferenssi, jossa ovat kaikki osapuolet mukana – eli yksityinen sektori, viranomaiset, kolmansien maiden viranomaiset ja niin edelleen. Se oli järjestetty viime toukokuussa, noin kuukausi sitten. Ja toinen konferenssi on sitten tulossa 25. lokakuuta. Ja voimme kutsua sinne myöskin teidän valiokuntanne, ne jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita. Voitte tulla mukaan käyttämään puheenvuoroja, pitämään alustuksia jos haluatte. Niin puheenjohtaja, siinä hiukan vastauksia näihin suullisiin kysymyksiin, joita kollegoita ne olivat esittäneet. Kiitoksia pääjohtaja. Ja sitten Schnellhardt haluaa käyttää puheenvuoron. Vielen Dank. Kiitos paljon. Siitä, että saimme vastauksen kysymykseen. Minusta tuntuu, että komission tiedonanto senhän kaikki saimme, on erittäin hyvä. Se vastaa tosiasioita, jotka nähdään Euroopassa. Minusta tuntuu, että myöskin tunnustimme sen, että paradigman muutos, joka syntyi uuden elintarvikehygienia sen jälkeen, tämä on oikein hyvä paradigman muutos nyt. Menestystarina kerta kaikkiaan. Mutta kysymyksen tietenkin esitimme siksi, että ne asiat, jotka komission edustajakin otti esiin, ovat asioita, joita me pahoin pelkäämme ja halusimme vähän varotella asioista. Totta kai on totta, että talouskriisi koskee kaikkia aloja, kaikkialla halutaan säästää, mutta haluaisin muistaa yhdestä asiasta. Tähän mennessä – jäsenvaltiot myös ilman talous- ja rahakriisiä ovat loputtomasti säästäneet tältä alalta. Ei odotettu mitenkään nyt talous- ja rahoituskriisiä. Mutta siihen viittaaminen ei ole nyt ihan paikallaan, koska valvonta, tarkastusala juuri, jota olen selvännyt, seurannut tarkkaan jäsenvaltiossa, tämän ala, jolta on jatkuvasti säästetty. Ja nyt on päädytty sellaiseen tilanteeseen, että tarkastukset yrityksissä jätetään lähes toteuttamatta. Jos yritykset, jotka elintervikkeitä valmistavat, otetaan valvonnan kohteeksi kerran kolmessa vuodessa, niin voidaan luopua tuosta yhdeksä, yhdestäkin tarkastuksesta, koska se ei riitä. Joten todella pyytäisin nyt komissiolta hyvin selkeää viestiä jäsenvaltioiden suuntaan. Muistutettaisiin jäsenvaltioita tehtävästä. Tietenkin lihantarkastuksissa on vähennetty henkilökunnan määrää. Tällä tiellä jatkaminen on mielestämme väärin. Haluaisin kyllä viitata siihen kysymyksen osalta – että siipikarjan ja kanien osalta on kyllä ongelmia. Minä olen tehnyt työtä yrityksessä, joka ihan työ oikeusnuorien mukaan oli yrityksen alainen. Eli tämä on hankala rakennelma. Monet yritykset varmaan voivat sanoa, että haluamme hoitaa tämän tehtävän itse. Toivoisin, että tätä ei sallita komission toimesta, koska mielestäni lopulta se johtaa siihen, että ihmiset, jotka siellä tekevät joista kustannuksista, en usko, että nämä kustannukset oikeastaan tästä pienenevät halusin ainakin tuon kyseenalaista. Meidän pitäisi ehkä keskustella vähän toisen. Miten tätä työtä voidaan siihen rationalisoida? Minun on sanottava nyt, että nyt käy niin, että valvonta, tarkastustahot usein esittävät yrityksille sellaisiakin kustannuksia, jotka eivät liity suoraan tähän tarkastustyöhön. Eli meidän pitäisi tarkkaan tietää, mitä kaikkea saadaan laskuttaa silloin, kun esitetään näitä tarkistusmaksuja. Tämä varmaankin olisi myös komissiolle tärkeä tehtävä tulevaisuudessa. Varmasti voin kuvitella, että voidaan yksityisiä tahoja, jotka toteuttavat tarkistuksia, mutta ulkoisina tahoina. Se on mielestäni tärkeää. Nämä tarkastukset Asetuksen parantamiseen liittyen komissio on lähtenyt varmasti oikealle tielle. Nykymenetelmähän todella on ajoilta ennen toista maailmansotaa. Silloin tilanne oli toinen. Siksi olen sitä mieltä usein, että nyt tehtävät tarkistukset eivät mitenkään ole tärkeitä, kun ajatellaan eläinten terveyttä, koska meillä on nyt eri sairauksia, jotka pitäisi tunnistaa. Joten tässä on varmasti valtava tehtävä edessämme, jotta voidaan huolehtia toisaalta kuluttajien turvallisuudesta, toisaalta voidaan ottaa huomioon kaikki muutokset, joita on tapahtunut eläinten hoidossa ja mikä liittyy eläinten terveydentilaan nykyään. Kaiken tämän tietämyksen pitäisi siirtyä käytännön työhön myös. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä tehtävä. Minusta tuntuu, jos nyt vielä palaisin näihin yritysten työntekijöihin, ja tuossa on ongelmia, joko puhutaan viennistä kolmansiin maihin. Siitä ei ainoastaan ole kyse, kun puhutaan myös siipikadesta ja kaneista. Oikeastaan tätä ajatusta ei pitäisi nyt kehitellä sen pidemmälle. Kaiken kaikkiaan siis haluaisin sanoa, että komission tiedon Anto on erittäin hyvä, olisin, olin siihen hyvin tyytyväinen, mutta nyt ei välttämättä pitäisi myöntyä jäsenvaltioiden vaatimuksiin, että kustannussyistä tällaiset muutokset on ollut olemassa jo pidemmän aikaa. Joten nyt pitäisi vaatia, että jäsenvaltiot todella toteuttavat omaa tehtävänsä, huolehtivat kunnollisista lihantarkastuksista. Se on tässä tärkeämpää kuin myöntyminen ainakin minun kannaltani, parlamentin kannalta, en lähtisi tässä joustamaan. Kiitos. Linda. Kiitos, Linda. Thank you very much. First... Paljon kiitoksia. Kiitoksia ensinnäkin komissiolle vastauksista ja siitä, että se antoi sitoumuksensa siitä, että lihahygienian tarkastukset ovat heille tärkeä painopistealue ja vaikka nyt ollaankin taloudellisessa kriisissä. Mutta haluaisin vielä lisäselvennystä aikataulullisesti näiden uusien ehdotusten osalta, koska mehän tiedämme, että vuonna 2004 neuvosto ja jäsenvaltiot halusivat pidentää tai itse asiassa laajentaa yritysten omia tarkastuksia siipikarjasta ja kanineista myöskin punaiseen lihaan. Ja me tiedämme, että jotkin jäsenvaltiot ajavat jälleen Äh, tämän uuden lainsäädäntöehdotuksen osalta siihen suuntaan, että nämä yksityiset tarkastukset kattaisivat myös punaisen lihan. 2011 vuoden komission ehdotuksesta haluaisin tietää, että mitä komissio nyt tällä hetkellä miettii tekevänsä FFVOn, FVOn eli tämän eläinlääkintätoimiston äh, lausuntojen nojalla. Ja sitten ongelmia on myöskin kolmansien valtioiden kanssa, koska jos meillä on kolmansia valtioita, jotka toteavat, että ne eivät halua tuoda maahan lihaamme sen takia, että ne eivät ole vakuuttuneita näistä yksityisistä tarkastuksista, niin tästä voi tulla valtava ongelma, jos halutaan muuttaa järjestelmä punaisen lihan osalta, koska nyt on ollut jo aikaisemmin ongelmia punaisen lihan viemisen suhteen EU-sta. E Jos me nyt nojaamme niin, tai muutamme järjestelmää perusteettomasti, niin tilanne ei ole asianmukainen. Parlamentti ei 2004 vuonna hyväksynyt ehdotusta, että laajennettaisiin näitä yksityisiä tarkastuksia, ja uskoisin, että Useat ovat sitä mieltä täällä, että me tiedämme, että tiukat tarkastukset ovat tarpeen ja silloin kun sääntöjä heikennetään, löysennetään, niin silloin kulut koituvat yhä suuremmiksi veronmaksajille. Säästöt ovat paljon pien, koituneet säästöt ovat paljon pienemmät, jos sääntöjä tällä tavalla löystetään. Haluaisin siis selvennystä siitä, että mikä komission ajatus on uuden tulevan ehdotuksen sisällön suhteen ja vielä sitten tästä kolmansien maiden kysymyksestä, mikä heidän kantansa on. Evans. Kiitoksia sitten Jill Evans. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komissio tästä lausunnosta ja oli hienoa kuulla muutamia näitä kohtia. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että meidän täytyy ylläpitää korkeita standardeja lihatarkastusten osalta teurastamoissa – ja vaikka parlamentti olisi näin halunnut, riippumattomat tahot eivät enää tarkasta valkoista lihaa. Ja mielestäni tämä olisi askel taaksepäin, jos nyt yrittäisiin kattaa punainen liha ja että teurastat voivat palkata omia tarkastajiaan. Tämä tietysti heikentäisi yleisön luottamusta järjestelmään, koska riippumattomuutta ei tällöin olisi riittävästi. No tietysti meidän täytyy nyt tarkastella ja uudistaa järjestelmää ja ehkä pitää tehdä muutoksia tehokkuuden osalta tässä järjestelmässä ja rahoituksen suhteen. Osa näistä tiedoista, joita minä olen nähnyt ja jotka ovat lovanneet minua tästä asiasta, koska tämä asia herättää hyvin paljon huolestuneisuutta – Jos me nyt haluamme antaa tämän vastuun teurastamoille ja että ne voivat käyttää omia tarkastajiaan, eivätkä riippumattomia tarkastajia, ja sitten olisi valvontaa, jotta voimme varmistaa korkeat standardit, silloin katsoisimme, tai silloin kulut olivat samoja kuin jos olisi riippumattomia tarkistajia. Eli ei tämä ole mitenkään halvempi vaihtoehto, jos oikeasti haluamme pitää kiinni siitä, että standardeista pidetään kiinni ja että yritykset ovat toimintakelpoisia. Tarkistusten riippumattomuus takaa julkisterveyden ja korkeat normit. Walesissa omalla vaalipiirilläni olen kuullut hyvin paljon puutteista sen jälkeen, kun muutoksia tehtiin näihin sääntöihin vuonna 2006. Ja komissiohan puhui ihan myöskin omista todisteistaan, joita se on kerännyt. Ja myöskin haluaisin kuulla hiukan enemmän siitä, mitä on ehdotettu näiden todistusten suhteen, joita on jo esitelty. Eli olen iloinen siitä, että komissio sanoi, että mitään muutoksia ei ole suunnitteilla tällä hetkellä, vaikka asiaa nyt tarkastellaan. Ja on hienoa kuulla vahvistus sille, että myöskin komissio haluaa riippumattoman tarkistusjärjestelmän ja että selvästikään ei haluta tinkiä näistä standardeista, koska tämä valiokunta on ollut tästä asiasta huolissaan ja koko parlamentti. Enkä nyt haluaisi, että siirrymme järjestelmään, jossa elintarviketurvallisuussääntöjä ruvetaan löyhentämään. Merci beaucoup. Madame Kla- Kiitoksia ja sitten Klas. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Suoraan kollegan viimeisen virkkeeseen hän sanoi, että standardeja ei saa heikentää. Se ei varmaankaan ole tässä tavoitteenakaan, me haluamme pitää kiinni korkeasta tasosta. Lihan laatu on meille tärkeä aihe. Mutta kun nyt keskustellaan viranomaisten virallisesti valvonnasta tai riippumattomasta, niin riippumaton kai ei tarkoita välttämättä huonoa tai lepsumpaa kuin valtion puolelta toteutettava. Kun ajatellaan, että kuitenkin on olemassa lainsäädäntöä siitä, miten riippumattomienkin on tarkistettava. Joten nämä lait velvoittavat myös riippumattomia tahoja. Omalta alueeltani sanoisin, että siellä on suuri eurooppalainen teurastamo, joka myös kärsii kilpailusta muiden maiden kanssa eri hinnoista. Eli minkälainen on nyt hinnanmuodostus? Sitä kysyisin komissiolta ja miten voidaan päästä sellaiselle hintatasolle, joka mahdollistaa korkeiden standardien suojelun. Samalla mahdollistaa tasavertaiset kilpailun mahdollisuudet niin, ettei aluekohtaisesti tai jäsenvaltioiden kesken kilpailla, vaan että tässä on yhtenäinen linja. Monsieur Poudelet, si vous voulez sitten Pudelle, jos vastaatte näihin kysymyksiin, olkaa hyvä. Effectivement, madame la présidente. Niin, puheenjohtaja. Haluaisin nyt selventää tiettyjä kohtia, joita ehkä en selittänyt riittävän tarkasti. Näiden kolmen parlamentin jäsenen kysymyksissä oli kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että käytän yksityisiä avustajia virallisten avustajien osalta teurastojen, teurastamoiden tarkistuksissa. Näissä tarkistuksissa on kahden tyyppisiä henkilöitä. Ensinnäkin viralliset eläinlääkärit ja toiseksi avustajat. Siellä saattaa olla yksi tai kaksi virallista eläinlääkäriä ja sitten 10-15 avustajaa teurastamon koosta riippuen. Virallisia eläinlääkäreitä ei missään tapauksessa voi poistaa. He ovat aina mukana. He takaavat tarkistusten riippumattomuuden ja tekevät nämä kuolemanjälkeistarkistukset, eli tarkastavat, onko näillä eläimillä ollut sairauksia, onko se ollut hyvässä kunnossa. Ja sitten tehdään päätökset, jotka liittyvät julkisen terveyden tarkistuksiin. Eli tämä ruho voidaan takavarikoida ja se saatetaan tuhota, jos se katsotaan vaaralliseksi. Ja sitten nämä yksityiset tarkistajat, he voivat vain korvata nämä viralliset avustajat. Eli yksityiset avustajat, joilla ei ole eläinlääkärin diplomia, heidät voivat palkata tähän tehtävään. Ja sitten vuonna 2004 lainsäädännön mukaisesti tämä ei ole mahdollista punaisen lihan osalta. Me nyt tällä hetkellä emme halua, mutta jos haluaisimme ottaa mukaan punaisen lihan, silloin meidän pitäisi palata tänne parlamenttiin ja neuvostoon, koska kyseessä on yhteispäätösmenettely. Mutta voin vakuuttaa teille, että tällä hetkellä me emme halua muutoksia. En nyt voi sanoa, mikä on tilanne kymmenen vuoden kuluttua, mutta tällä hetkellä me emme halua. Eli tämä koskee vain siipikarjaa eikä punaista lihaa. Sitten toinen asia liittyy näiden tarkistusten uuden aikaistamiseen. Se, mitä nämä viralliset eläinlääkärit tekevät, se koskee lähinnä nautaeläimiä. Ja tämä ei siis koske näitä yksityisen tahon edustajia, jotka voivat toimia siipikarjan osalta. No sitten on tiettyjä toimia, en nyt lähde kaikkia niitä selittämään, tässä se kestäisi siis liian pitkään, Voimme kyllä tehdä sen, jos haluatte, mutta on tiettyjä toimia, jotka liittyvät maksan, sydämen, lihasten käsittelyyn. Ja ne ovat toimia, jotka saattavat johtaa lihan saastumiseen. Ja tarkoituksena on havaita sairauksia. Ja joskus kyse on sairauksista, joita ei enää ole olemassakaan. Tai niitä, on erittäin vähän EUn alueella esimerkiksi eh, sydämen tai maksan leikkaamisessa, mikäli ei ole hyvin desinfioitu tätä veistä, jota käytetään, se saattaa johtaa lihan saastumiseen. Eli tarkistusten uudistamista on nyt pyydetty EFSAlta, jotta voisimme keskustella virallisten viranomaisten kanssa ja yksityisen tahon kanssa – Tähän kuuluvat mukaan tietysti myöskin kuluttajat. Ne, joille tämä liha on tarkoitettu viime kädessä. Eli voimme katsoa, miten voidaan toimia tulevaisuudessa. Ja 2011-2012 sitten keskustellaan, järjestetään konferensseja ja tietysti kutsumme teidät, rouva puheenjohtaja, ja tämän valiokunnan sitten ihan virallisesti sinne mukaan, mutta tämä ei toteudu ihan heti. Se on sitten keskipitkällä aikavälillä. Sitten vastaisin pikkukysymyksiin, joita tuli kollegoiltanne. Esimerkiksi Schnellhardt puhui näistä kolmen vuoden välisistä tarkistuksista. No, että näitä tarkistuksia tehdään koko ajan, eli kolmen vuoden välein tehtävät tarkistukset. On no, ne koskevat yrityksiä, joissa ei ole teurastamoita ja joiden osalta jäsenvaltiot ovat määritelleet pienen riskin, ja tämä ei siis koske teurastamoita. No sitten kustannusongelmat. Emme halua luopua näistä virallisista tarkistuksista kulu, kuluista johtuen, mutta haluamme löytää hyvän tasapainon tarkistusten kulujen ja sen taakan välillä, joka koituu yrityksille. Tehän tiedätte, että meillä on PK-yrityksiä, jotka valittavat siitä, että on liikaa taloudellisia kuluja. Ja me kaikki yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa haluamme löytää oikeudenmukaisen tasapainon, jotta voimme yhdistää riippumattomat tarkistukset, tiukat tarkistukset, tarkistukset, jotka antavat takeita kuluttajille – ja tietysti myöskin ne kulut, joita koituu näille pk-yrityksille. On se sitten kansallisesta budjetista tai näistä tarkistuskuluista kyse. Sitten McAvenin ja Klassin esittämät kysymykset, eli suhteet kolmansiin maihin. Minä sanoin, että meillä on ollut ongelmia siipi karjalihan viennin osalta, kun on käytetty yksittäisiä yksityisen sektorin tarkistajia, ja jotkut maat ovat kieltäneet tuomasta maahan tällaista lihaa. Tämä on ongelma, ja meidän täytyy nyt tehdä kansainvälistä yhteistyötä Codex Alimentarius-järjestön kanssa kaikkien jäsenvaltioiden, siellä on 160 maata mukana, eli meidän täytyy löytää ehdotuksia, jotka voitaisiin hyväksyä kaikkialla. Mutta tämä ei koske punaista lihaa. Eli naudan tai lampaan lihan vienti ei tällä hetkellä ole mukana tässä järjestelmässä. Sitten klas kysyi, miten nämä kulut lasketaan. No, meillä on asetus jossa on määritelty nämä säännöt kulujen laskemiseksi eri yrityksissä. Ja tämä pohjautuu vanhalle direktiiville, joka oli olemassa vuodesta 1975 ja jota on sen jälkeen muutettu useaan kertaan. Periaatteena on se, että nämä viralliset tutkimuskulut liittyvät siihen aikaan, joka on mennyt tarkistukseen, oli kyse sitten teurastamosta, tai maitoalan yrityksissä tai munan alan yrityksissä, ravintoloissa, supermarketeissa. Kulut lasketaan siis tämän ajan pohjalta, joka siihen on tarkistuksen on kulunut, ja myöskin palkkojen pohjalta. Suomessa eläinlääkäri ei saa samanlaista palkkiota kuin esimerkiksi romanialainen eläinlääkäri. Eli meidän täytyy sopeuttaa näitä kuluja myöskin palkkaa ja elintasoon eri jäsenvaltioissa. Sitten on myöskin minimi- ja maksimimäärät, joiden välille näiden kulujen täytyy osua. Ja ikävä kyllä kokemus on näyttänyt, että jäsenvaltiot, koska valtiovarainministerit eivät halua mitään ongelmia. Eli joskus nämä kulut on määritelty hyvin alaiselle tasolle ja ne eivät silloin kata näitä tarkistuskuluja. Mutta se on kuitenkin tämän asetuksen tavoite. Eli kulujen pitäisi kattaa nämä viralliset tarkistuskulut, matkat, laboratoriokustannukset ja niin edelleen. Mutta ikävä kyllä, taloussyistä jäsenvaltiot hyvin harvoin ovat määritelleet näitä kuluja tasolle, joka kattaisi kaikki nämä viralliset tarkistuskulut. Ja tällä hetkellä on hyvin erilaisia tilanteita eri jäsenvaltioissa. Ja tästä syystä vuonna 2011 on ehdotettu lainsäädännön tarkistusta. Eli tällä hetkellä on liian varhaista vielä sanoa, mihin tästä mennään, koska me olemme tekemässä juuri vaikutusten arviointa, jotta voimme katsoa eri vaihtoehtoja, jotka vaihtelevat asetuksen täydellisestä poistamisesta, tai sitten se, että määriteltäisiin samanlainen kulutaso 27 jäsenvaltioon. Eli silloin ei olisi enää otettu huomioon näitä palkkaeroja. Eli monenlaisia ratkaisuja on mahdollisia käyttää, mutta vielä en osaa sanoa, mikä vaihtoehto sitten tulee komission valitsemaksi, jotta sitten voimme esittää sen täällä ja neuvostossa. Eli tässä vastauksia. Kiitoksia. Sitten Steinhardtilla oli kysymys. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin pidän arvokkaana sitä, että meitä kutsutaan konferensseihin mukaan. Kiitos paljon. On tärkeää, että tulemme varhaisessa vaiheessa prosessiin mukaan. Toinen seikka todella liittyy asiaan, jonka näen päivittäin vaalipiirissä, niin tämä liittyy näihin maksuihin. En oikein nyt ymmärrä, että julkis- tai näitä julkisessa hallinnossa hinta asetettaisiin liian alhaiseksi. Sama yritys, yhtä suuri yritys, saa maksettavakseen 50 tai 100 prosenttisesti muista eroavat maksut. Eli pitäisi ehkä ajatella, että tulevaisuudessa, kuten sanoit, että tätä asiaa muutetaan, mutta luotaisiin tiukemmat puitteet, ylä- ja alarajat tälle maksulle niin, että kilpailun vääristymä, joka nyt on merkittävä, vähenee. Osittain tämä tietenkin tarkoittaisi sitä, että veronmaksajaa pyydetään maksamaan enemmän, mutta muistuttaisin siitä, että asetusta työstettäessä oli myöskin sellaisia ehdotuksia, joissa sanottiin selkeästi, että tämä summa plus tai miinus 30 prosenttia, vaan sen mukaan mitä eläinlääkäri ansaitsee. Mutta haluaisin esittää kysymyksen, joka tulee usein esiin. Jos viranomainen asettaa hinnan liian alhaiselle tasolle, niin pitääkö komissio tätä on tukena, että sitten jos verrataan tätä korkeammalle asetettuun maksuun. Tämä on yksi asia, joka pitäisi selvittää niin, ettei ole niin, että yritykset ja näin olen nähnyt käyvän. En tiedä, voiko komissio nyt tähän vastata. Olisin kiitollinen, vaikka vastaus tulisi vähän myöhemminkin, mutta nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joista keskustellaan tällä alalla. Ei voida tietenkään jäädä odottamaan komission ehdotusta. Varmaankin se on kuitenkin hyvin merkittävä. Mutta sitten uusia ongelmia on, on tätä kautta myöskin luvassa. Sitten vielä viimeinen vastaus. Merci, madame la Kiitoksia, puheenjohtaja. Schnellhardt tietää, että Saksan tilanne on hiukan monimutkainen. Mehän annoimme jäsenvaltioiden vapauden määritellä omat kulutasonsa ja sitten nyt johtuen Saksan osavaltiorakenteesta jokainen osavaltio voi määritellä omat kulutasonsa, joten myöskin jäsenvaltion sisällä eli Saksan sisälläkin on jo erilaisia tilanteita ja kulutasot ovat välillä 50 prosenttia pienemmät tai suuremmat kuin toisissa osavaltioissa. Esimerkiksi yhdellä valtiolla saattaa olla toimintapisteitä eri osavaltioissa. Eli Saksan tilanne koskee myöskin Euroopan unionia. Tilanteet ovat erilaisia, kuten totesin. Tilanne on hyvin heterogeeninen, mutta Jos nyt esimerkiksi Saksan kaltaisen maan tai Espanjan sisällä tilanne on tällainen, niin se kuvastaa hyvin koko Euroopan tilannetta. Tällä hetkellä ei ole ryhdytty vielä rikkomusmenettelyihin jäsenvaltioita vastaan, joissa kulutasot ovat hyvin alhaalla, riittämättömälläkin tasolla jopa, mutta me olemme kuitenkin vaatineet tuloksia. Eli toisin sanoen pitää tar- olla riittävästi tarkistuksia, jotta voidaan taata lihan laatu. Ja sen jälkeen jokaisen hallituksen pitää ryhtyä tarvittaviin toimiin käyttämällä näitä tulee, joita on saatu teurastamoista tai sitten valtiolta saatavia tukia. Mutta tällä hetkellä emme vielä ole keskustelleet näitä budjettikysymyksistä tai rikkomusmenettelyistä silloin, kun nämä kulut olivat liian alhaisella tasolla, mutta meillä on kuitenkin tällainen näkemys. Mutta siis rikkomusmenettelyitä ei ole käynnistetty. Ja sitten yleensä tämä eläintarkastuskulu ei ole sellainen, joka johtaisi konkursseihin. Nämä eläinlääkärikulut ovat yksi, kaksi senttiä per lihakilo – ja vaikka onkin teurastamoita, jossa on hyvin paljon, hyvin monta tonnia lihaa, nämä tarkistuskulut eivät kuitenkaan voi johtaa näitä yrityksiä konkurssiin. No pienet perheyritykset lukuun ottamatta, no nämä lisäkulut saattavat olla sellaisia, jotka kaatavat näitä pieniä yrityksiä, koska tarkistusten pitää olla korkealla tasolla, oli kyse sitten valtiosta tai yrityksestä, joka ne maksaa. Kiitos. Kiitoksia. No nyt niin, tämä aihe on käsitelty loppuun. No nyt on pieni ongelma liittyen biologiseen monimuotoisuuteen, koska esittelijä Delang ei vielä ole paikalla. Hän on autossa matkalla No, tehän nyt tiedätte, millaisia ongelmia liittyy liikenteeseen. No, jotkut varjoesittelijät ovat paikalla. Jos teille sopii, niin me voisimme aloittaa keskustelun, koska jos tästä nyt ei keskustella tänään, meillähän on kuitenkin huomenna hyvin paljon asioita käsiteltävänä, sinne se ei enää mahdu. Ja meidän täytyy äänestää tästä valiokunnassa 14. heinäkuuta. Eli meidän on nyt edistyttävä. Tämä ei ole lainsäädäntömietintö, mutta se on kuitenkin äärimmäisen tärkeä aihe. Eli sopiiko teille niin, että etenemme näin? Eli ehdottaisin, että varjoesittelijät voivat käyttää puheenvuoron ja sitten myöskin muut kollegat sen jälkeen. Ja ehkä siinä aikana sitten esittelikin saapuu paikalle. Jan, ole hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tarkoittaa sitä, että käytänkin puheenvuoron nyt välittömästi. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ensimmäisen mietintöluonnoksen ja, ja tarkistusten välisenä aikana, koska hän todellakin esitti hyviä, muutamia hyviä tarkistuksia. Kerron niistä myöhemmin. Mielestäni on tärkeää huomata tässä, että esitin muutaman tarkistuksen, mutta tärkeää oli siis pitäytyä niihin päätavoitteisiin. Ensinnäkin halusin vahvistaa tätä päätöslauselmaa yleisesti ottaen. Mielestäni se ei ollut riittävän vahva sellaisenaan, ja se selittää joitakin tarkistuksistani. Ja halusin saada sen vaikuttamaan kiireellisemmältä. Minulla on edelleen sellainen tunne, että biodiversiteetin menettäminen ei ole, tai sitä ei nähdä niin kiireellisenä asiana kuin sen pitäisi, ja se selittää osan tarkistuksistani. Tietyt tarkistukset puuttuvat poliittisen tahdon puutteeseen. Olemme nähneet aikaisemmin jo biodiversiteettistrategiassa tai biologisen monimuotoisuuden strategiassa ei saavutettu asetettuja tavoitteita ja yksi pääsyistä siihen oli poliittisen tahdon puuttuminen. On mahdollista pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja menettäminen, jos halutaan, ellei poliittista tahdon puutetta olisi. Neljäs päätavoite oli se, että korostetaan sitä, että tarvitaan parempaa tämänhetkisen EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa Suurin osa lainsäädännöstä on olemassa, mutta jäsenvaltioiden pitäisi tehdä enemmän pannakseen täytäntöön se, mitä meillä jo on. Ja viimeinen yleinen kohta on se, että halusin keskittyä enemmän luonnon taloudelliseen arvoon ja ekosysteemipalveluiden taloudelliseen arvoon. Tietyt tarkistukseni koskevat nimenomaan ekosysteemipalveluiden maksamista ja sitä tapaa, jolla voitaisiin mobilisoida yksityinen rahoitustoiminta, koska juuri sitä tullaan tarvitsemaan ilman muuta tulevaisuudessa. Ja sitten vielä lopuksi mielestäni on tärkeää keskittyä Nagoyan konferenssiin, joka tapahtuu tässä syksyllä. Ja olen ymmärtänyt, että siellä on luvassa suullinen kysymys, joka liittyy päätöslauselmaan, joten säästän sanani siinä suhteessa nyt tässä kohtaa, mutta näen, että myöskin esittelijä on esittänyt Nagojasta oikein hyviä huomioita tarkistuksissaan. Ja sitten vielä lopuksi esitin omat, useimmat omista tarkastuksistani yhdessä sosiaalidemokraattien ja vihreiden ryhmän kanssa, koska huomasimme, että meillä oli paljon yhteisiä päätavoitteita tässä mietinnössä. Haluaisin kiittää näitä poliittisia ryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Toivottavasti saamme useimmat nämä tar- näistä tarkistuksista läpi tässä komiteassa. Kiitoksia. Arsenis. Kiitoksia sitten Arsenis. Siboku. Euh, on behalf of the S&D, we... SND-ryhmän nimessä haluaisimme painottaa, miten tärkeä varovaisuusperiaatteen noudattaminen olisi, kuten tarkistuksessa 21 sanotaan se on hyvin tärkeä periaate EU:ssa ja mielestämme on ratkaisevan tärkeää tässä yhteydessä huolehtia sen periaatteen noudattamisesta. Lisäksi haluaisimme edelleen painottaa, kuten tarkistuksessa 22, miten paljon biodiversiteetistä on katoamassa. Mikä on johtanut tässä politiikan epäonnistumiseen? poliittisen tahdon puute, kuten sanottiin, mutta myöskin johdonmukaisuuden puute. Se tuodaan esiin tarkistuksissa 15 ja 34. Emme tarvitse ainoastaan uusia tavoitteita, vaan tavoitteiden sitovuutta, kuten tarkistuksesta 39 käy ilmi. Epäonnistuminen johtuu osittain siitä, että tavoitteet eivät ole olleet riittävän sitovia tähän mennessä. Samalla tarvitsemme sitä, että Habitat-direktiiviä täytäntöön pannaan täysin, kuten 60-63 tarkistuksissa sanotaan. Natura 2000 suojeltuun alueisiin liittyvä tärkeä seikka on se, että meidän pitää huolehtia näiden alueiden kollektiivisuudesta, kuten tarkistuksesta 65 käy ilmi. Samalla Kuten täällä sanottiin, on puhuttava rahoituksesta lisättävä monimuotoisuuden puolesta annettavaa rahoitusta. Nämä investoinnit biodiversiteetin tukemiseen ovat paljon tehokkaampia kuin muut resurssit. Kuten tarkistuksessa 137 sanotaan, pitäisi puhua palauttamistoimista. Jotta huomioon tarkistus 140. Resurssien tehokas käyttö on tärkeä asia. Tämä liittyy myös biologiseen monimuotoisuuteen ja EUn 2020 politiikkaan, kuten tarkistuksessa 138. Me pidämme tärkeänä maataloustuotannon kestäviä tapoja. Sitä, että pyritään huolehtimaan perinteisistä eläinlajeista maataloudessa. Biologista monimuotoisuutta pitää suojella – GMOiden laajemmalta käytöltä, kuten tarkistuksissa 16 ja 89. Bioenergia. Me haluamme tässä tuoda esiin 180 tarkistuksen ilmastonmuutoksen osalta jälleen. Meidän pitäisi katsoa sopeuttamis- ja lieventämistoimissa juuri biologista monimuotoisuutta. Kuten sanottiin, meidän pitää Nagoijassa olla hyvin tiukkoina, kuten tarkistuksessa 180 sanotaan. Myöskin vuosisadan kehitystavoitteisiin pitäisi ottaa huomioon biologinen monimuotoisuus ja pitäisi huomioida kansalaisjärjestöjen tärkeä rooli biodiversiteettityössä. Olen allekirjoittanut tarkistuksia muiden kollegoiden kanssa yhdessä. Keskustelemme niistä lähipäivinä. Yksi asia on alueet, joilta puuttuvat tiet. Tämä olisi tärkeää, kun ajatellaan suojeltuja alueita. On suojeltava niitä joitain harvoja alueita tarkistuksen 66 mukaan Euroopassa, jossa teitä ei ole – selkeä budjettikohta biologiselle monimuotoisuudelle, kuten tarkistuksessa 142 sanotaan. Ja ottaa huomioon myöskin vaatimukset, joita esitetään tarkistuksessa 25. Lopulta haluaisin kieltää tämän ajatuksen vapaaehtoisesta suojelusta, että luokitellaan organismia sen mukaan, ovatko ne hyödyllisiä vai eivät on hyvin vaikea ymmärtää, mitä lajeja tässä oli siis suojeltu liikaa. Tämä on vaikeasti ymmärrettävä ajatus. Vaikutusten arviointi ehkä johtaisi liian hitaaseen kehitykseen, kun puhutaan siitä, että halutaan estää biologisen monimuotoisuuden heikkelmän. Kiitos. Kiitoksia. Haluatko joku muu puheenvuoron? Ei. Ah, Prodi, olkaa hyvä. Prodi. Grazie. Kiitoksia. Uskonpa, että tämä on hyvin tärkeä asia ja haluaisinkin korostaa, kuinka tärkeä kysymys maaperä on, koska se on yksi monipuolisimmista ekosysteemeistä. Ja samanaikaisesti se on hyvin tärkeää myöskin taloudelliselta kannalta katsottuna, eikä pelkästään taloudelliselta kannalta katsottuna. Joten käytän tilaisuutta hyväkseni kiinnittääkseni huomiotanne siihen, kuinka välttämätöntä on laatia erityistä lainsäädäntöä maaperän osalta. Ja haluaisin hieman korostaa tässä myös sitä, kuinka tärkeää olisi ehkä pyrkiä ta- suurempaan tarkkuuteen, kun määritellään biologinen monimuotoisuus käsitteenä, koska otetaan hieman kuin itsestäänselvyytenä tällainen käsite, jonka olevinaan kaikki ymmärtävät noin vain suoraan pitäisi kuitenkin pystyä myöskin mittaamaan biologista monimuotoisuutta ja sen muuttumista ja sen eri variaatioita. Ja sitä varten tarvitsisimme tarkempaa, tarkempia menetelmiä. Joten haluaisin nyt pohtia tässä hieman myös, olisiko mahdollista edistyä myöskin tällä osa-alueella. Myöskin tästä näkökulmasta katsottuna toivoisin, että voitaisiin syventää keskustelua siitä, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla biologiseen monimuotoisuuteen. Erityisesti tässä kyseeseen tulee ongelma, joka liittyy hiilidioksidin hajoamiseen vedessä ja erityisesti valtamerissä. Joten ne muutokset, joita syntyy veden happamuustasossa, ovat tältä kannalta katsottuna tärkeitä. Ja myöskin on otettava huomioon valtamerien lämpeneminen, joka taas voi asettua vastaan tuota edellä mainittua tendenssiä, eli se vähentää ää, hiilidioksidin ää, liukanemista veteen. Joten Kyseessä on ilman muuta äärimmäisen monimutkainen järjestelmä ja sen takia tarvittaisiin kattavamminkin lisäresursseja, jotta saataisiin tarkemmat määritelmät ja myöskin saataisiin lisättyä yleistä tietoisuutta näistä asioista, koska tällaista tutkimusta tällä tarkkuudella emme pysty suorittamaan, tai ilman tällaista tar- tarkkaa tutkimusta emme pysty antamaan minkäänlaista takuuta siitä, että pystyisimme biologista monimuotoisuutta ja sen säilymistä käsittelemään ja edistämään tehokkaasti. Tehän tiedätte, että tämä direktiivi on nyt haudattu. Ja tämä nyt tapahtuu aika pahaan aikaan. No sitten ympäristön pääosastosta Elsa Balsi. Hän voisi vastata näihin kysymyksiin, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin me pidämme tätä mietintöä erittäin hyvänä. Se tulee hyvin osuvan aikaan, koska nyt olemme risteyshetkellä, kun ajattelemme uutta biodiversiteettipolitiikkaa. Meillä on Euroopan neuvosto, joka on tänä keväänä hyväksynyt uudet tavoitteet vuoden 2010 jälkeen, vuoteen 2020 asti. Sitten on uusi näkemys vuodelle 2050 ja uudet tavoitteet ovat kunnianhimoisempia kuin vuoden 2010 osalta, joihin ikävä kyllä ei päästy. Eli nyt olemme todellakin nyt muutosvaiheessa, yritämme muotoilla uusia kehyksiä ja uutta politiikkaa, joka toivottavasti tällä kertaa osoittautuu menestykseksi, emmekä taas sitten vuonna 2020 huomaa, että olemme taas epäonnistuneet. Sitä ei voitaisiin hyväksyä ja se olisi kyllä huomattava isku EUn uskottavuudelle. Olemme muutosvaiheessa myöskin politiikan osalta, koska meillä on nyt suuria foorumeita tulossa, uusia uudistuksia tulossa. Yhteinen maatalouspolitiikka ollaan uudistamassa, yhteistä kalastuspolitiikkaa on uudistamassa, kohesiopolitiikkaa on uudistamassa. Nämä ovat kolme erittäin suurta aluetta ja biodiversiteetin tilanne pitää näissä kaikissa ottaa huomioon. Ja äskettäin hyväksyt annettiin myöskin lausunto maatalousvaliokunnasta liittyen YMPn uudistamiseen, ja sitä voitaisiin ehkä yhdistää myöskin näihin mietintöihin. Me olemme täysin samaa mieltä siitä, että rahoitus on riittymätöntä ja siitä, että poliittista tahtoa ei ole riittävästi. Ja olemme samaa mieltä myöskin siitä, että tämä kysymys on hyvin kiireellinen, mutta sitä ei ole täysin ymmärretty. Ja että on myöskin äärimmäisen tärkeää, että täysi täytäntöönpano ei pelkästään ympäri, luonto, vaan myöskin kaiken ympäristölainsäädännön osalta on tärkeää, koska se vaikuttaa biologiseen monimuotoisuuteen. Me katsomme myöskin, että tämä mietintö sattuu nyt hyvään aikaan, koska komissio tekee työtä kahdella saralla. Ensinnäkin Olemme muotoilemassa uutta biodiversiteettistrategiaa EUlle, joka toivottavasti hyväksytään mahdollisimman pian Nagojan jälkeen. Ja samaan aikaan teemme kansainvälisesti työtä ja Nagojassa yritämme saada aikaan kunnianhimoisen strategisen suunnitelman CBDn osana ja toivottavasti myöskin pöytäkirjan ABSn osalta. Eli teemme työtä eri saroilla ja käymme kansainvälisiä neuvotteluita ja muotoilemme myöskin uutta EUn biodiversiteettistrategiaa. Eli pidämme tätä päätösasemaa erittäin hyvänä, jota parlamentti on valmistelmassa Nagojaa silmällä pitäen. Voimme vain olla samaa mieltä siitä, mitä tällä useat parlamentin jäsenet ovat sanoneet, Ikävää on tietysti se, että jos meillä ei ole maaperän direktiiviä, koska yksi neljästä elävästä organismista elää maaperässä, me emme todellakaan pääse vuoden 2020 biodiversiteettitavoitteisiin. Ja sitten toinen vakava puute on tämä laji, direktiivi, jota ei ole riittävästi säännelty, jos vertaa vaikka uuteen Seelantiin tai Yhdysvaltoihin tai Australiaan. Eli näistä asioista pitää keskustella muiden toimielinten kanssa. Ja siksi tämä mietintö on nyt erittäin tervetullut ja pidämme hyvänä näitä 194 tarkistusta. Se osoittaa, että tämä valiokunta on erittäin kiinnostunut tästä aiheesta ja se on tietysti erittäin mieluisaa meille. Ja tietysti olemme käytössänne, mikäli tarvitsette lisätietoja. Kiitos. Merci. Est-ce qu'il y a encore des demandes de parole? Kiitoksia. Haluaako joku vielä puheenvuoron? No niin, kollegat. Kokous päättyy ja tavaamme sitten huomenna kello yhdeksältä, koska meillä ei enää ole muita asioita. Esityksistä ei esittelijä ole ikävä kyllä vielä päässyt paikalle. Eli hauskaa illan jatkoa.